Eli meillä on korkeat tieturvallisuusstandardit, myöskin matkustajan oikeudet, lentoturvallisuus ja kaikki muut tällaiset. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Hyvät kollegat, keskustelu tästä suullisesta kysymyksestä on nyt päättynyt. Meillä on päätöslauselma, luonnos ja 11.30 keskiviikkona toimitetaan äänestys. Seuraavaksi esityslistalla on Zeberin mietintö vesipolitiikan alan prioriteettiaineet. Eli esittelijä Zeber, olkaa hyvä. Ja, Frau Präsidentin. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Aluksi haluaisin kiittää kaikkia siitä, että olemme yhdessä luoneet tämän direktiivin. Haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä yli puoluerajojen, mutta myöskin haluaisin kiittää neuvostoa ja erityisesti komissiota. Aika nopeasti olemme löytäneet ratkaisun ja kaikki osapuolet ovat sitä tukeneet. Muistuttaisin, että vesipolitiikka on pitkän aikavälin politiikkaa ja kyse on siitä, että kansalaisemme voivat nauttia puhtaasta vedestä kaikissa muodoissa mutta vesi on myöskin elämän perusta kaikille eliöille planeetallamme, ja siksi sillä on erityinen merkitys. Muistuttaisin, että vuonna 2000 hyväksyttiin vesipuitedirektiivi, ja se oli perustavanlaatuinen kulmakivi vesipolitiikassa maailmassa, ja siinä oli kolme elementtiä. Ensinnäkin se koskee kaikkia vesialueita, ja toiseksi Siinä on puhuttu rajat ylittävistä vesialueista. Ja kolmanneksa vuoteen 2015 mennessä kaikki kemialliset ja ekologiset standardit pitäisi täyttää vesistöalueillamme. Ja nyt tämä direktiivi, joka meillä on, siinä on puhuttu kemiallisista rajoista, jotta pääsemme kemiallisesti hyväksyttävään tilanteeseen. Mutta ikävä kyllä tutkimukset osoittavat, että meillä on vielä paljon tekemää, kun ajatellaan ympäristön tilaa ja toisaalta myöskin näitä kemiallisia arvoja, erityisesti mitä tulee pintavesiin. No nämä ympäristöstandardit ovat asia, johon auttaisin liittää nyt 15 uutta aluetta. Meillä on vuosilta Meillä on aikaisemmin jo 33 prioriteettiainetta määritelty, jotka ovat erittäin vaarallisia vesistöalueille ja myöskin ihmisterveydelle. Ja nyt on sitten seuraava vaihe edessä, eli 15 ainetta pitäisi lisätä. Tämä on pitkä prosessi eri sidosryhmien kanssa, kun määritellään näitä aineita ja niiden ympäristövaikutukset pitää arvioida. Ja seitsemän näistä aineista on muuttanut luokitustaan. Ja sitten myöskin mittausmetodeita on muutettu, esimerkiksi myöskin biokertyvyyden osalta. Kyse ei ole siitä, että puhdat, on puhdasta vettä saatavilla, vaan myöskin pitää katsoa, miten eri kemikaalit vaikuttavat terveyteen ja ympäristöön. Kompromissipaketti, joka on saatu kokoon, sisältää seuraavat kohdat. Meillä on uusi tarkkailuluettelo, eli siellä on aineita, joita nyt tarkkaillaan erityisesti. Ja myöhemmin, kun meillä on enemmän tietoja sitten käytössä, ne voidaan luokitella vaarallisiksi. Tai sitten ne voidaan luokitella ei-vaarallisiksi. Eli meidän täytyy valvoa näitä aineita. Tässä aluksi on kymmenen ainetta ja sitten vuosittain siihen lisätään aina yksi aine. No sitten on lääket lääkeaineet otettu ensimmäistä kertaa mukaan. Tämä on uusi vaihe myöskin. Tässä on diklofenak tulehduskipulääke. Komissio on tehnyt tästä ehdotuksen. Se on otettu nyt tähän tarkkailulistalle ja tätä tilannetta seurataan. Eli tulevaisuudessa tämä on hyvin mielenkiintoinen alue, koska ikävä kyllä lääkkeitä löytyy yhä enemmän vesistöistämme. No sitten aikatauluun osalta olemme tulleet vähän neuvostoa vastaan. Eli 2021 on nyt vanhojen aineiden osalta tämä raja, 2027 uusien aineiden osalta. Ja sitten kun jotkut aineet on katettu muussa lainsäädännössä, niin tulevaisuudessa täytyy kyllä katsoa, miten ne vaikuttavat vesistöihin konkreettisesti. Eli vaikuttaako sitten näihin lupien myöntämiseen esimerkiksi. Mutta tämä on kuitenkin tasa painoinen paketti ja toivon, että jäsenvaltiot panevat sen nyt nopeasti täytäntöön. Kiitoksia kollega Seberi. Seuraavaksi komission nimissä komission jäsen, jäsen Potocnik. Olkaa hyvä. Rouva puhemies, arvon parlamentin jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää ja onnitella esittelijää Zeberiä ja hänen tiimiään hyvästä työstä, jota olette tehneet komission ehdotuksen pohjalta. Haluan myös kiittää Envi-valiokuntaa siitä, että tuitte meidän aloitettamme. Tämän valiokunnan tuen ansiosta olemme voineet ylläpitää kompromissitekstissä kaikkein tärkeimmät tavoitteemme niiden neuvotteluiden jälkeen, jotka olivat vähintäänkin haastavia. Komission mielestä ehdotus on erittäin tärkeä ainakin kolmesta syystä. Ensinnäkin se tarjoaa kaivatun päivityksen näiden prioriteettiaineiden osalta, saastuttavien aineiden osalta. Tämä päivitys juontuu tieteellisestä työstä, joka koskee useita kemikaaleja. Mukana on myös sellaisia jotka parlamentti yksilöi siinä vaiheessa, kun ympäristöpuitedirektiivi hyväksyttiin tässä hiljan. Tässä uudessa luettelossa luettellaan saastuttavia aineita kaikissa jäsenvaltioissa. Nämä ovat erittäin tärkeä, tämä on tärkeää, koska monet näistä aineista ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä, erittäin myrkyllisiä tai myrkyllisiä hormoni toimintaa häiritseviä aineita. Meidän täytyy tuoda keskittymät turvallisille tasoilla tai meidän täytyy poistaa näiden aineiden päästöt vesistöihin. Direktiivissä taataan myös tasainen pelikenttä normien osalta uusien saastuttavien aineiden suhteen. Tämä on erittäin tärkeää, kun otetaan huomioon näiden saastuttavien aineiden ominaispiirteet. Tämän lisäksi saadaan uusia sääntöjä, jotka liittyvät vesistöjen kemikaaliseen tilaan. Tällä tavalla ihmiset paremmin ymmärtävät, minkälaista on vesistö siellä, missä he toimivat ja elävät ja tekevät työtä. Tämä on informaatiota on myös saatava hyvissä ajoin ja muu, mieluusti sähköisessä muodossa. Kolmanneksi saamme uudenlaisen valvontajärjestelmän, jotta voimme yksilöidä aineita tulevaisuudessakin. Tämä uusi tarkastusluettelo tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot valvovat aineita, jotta voivat vähentää niiden vaikutuksia ympäristöön tai ihmisten terveyteen. Eli tämä ehdotus on erittäin tärkeä askel eteenpäin, mutta ne kolme lääkeainetta, joita komissio ehdotti vahvan tieteellisen näytön mm, pohjalta niin, että ne otettaisiin prioriteettiaine luetteloon. ne on nyt otettu tähän ensimmäiseen varoituslistaan tai tarkkailulistoon Listaan. Nämä kolme aihetta aiheuttavat vaaraa ja jos ne olisi, ja tarkkailuluettelo tietenkin auttaa niiden uhkien ymmärtämistä, mutta olemme silti pahoillamme siitä, että nämä aineet eivät päässeet prioriteettiluetteloon. Mielestämme prioriteettiluettelo olisi, luettelon ottaminen olisi ollut oikeasuhtainen ja järkevä toimi. Mitä tulee muihin lääkeaineisiin ympäristössä, tätä, tullaan, tätä varten tullaan kehittämään strategista lähestymistapaa. Arvon jäsenet, paljon työtä on tehty tämän ehdotuksen eteen. On tehty tieteellinen arvio ja vaikutusarvio. Monet asiantuntijat ja tutkijat eri jäsenvaltioista, samoin äh, komissio ja sidosryhmät, koko tiedeyhteisö äh, ovat äh, kantaneet kortensa kekoon. Tieteellinen näyttö näiden aineiden riskeistä edellyttäisi lyhyempää aikataulua tämän ehdotuksen hyväksymiseksi. Euroopan unionin kriisi, talouskriisi ei ole mikään syy välttää näitä riskejä. Mutta jotta ei tulisi vielä enempää viivettä, niin me hyväksymme tämän kompromissin ja ensimmäisen käsittelyn ö, yhteisymmärryksen. Komissio aikoo tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta ehdotusta voitaisiin mitä pikimmiten ö, toimeenpanna sujuvasti. Ö, vesipuitedirektiivi on jo olemassa ja me olemme varmistaneet sen, että ö, meillä on teknistä, ö, tai siis että se tekninen ö, ne tekniset toimet, joita tarvitaan strategisen ohjelman toteuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä, ovat olemassa. Tarkoitus on parantaa vesien laatua, vesistöjen laatua, ja tällä tulee olemaan tietenkin myönteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen. Mutta komission ehdotuksen on tehty joukko uudistuksia ensimmäisessä käsittelyssä, ja sen vuoksi komissio on joutunut esittämään kolme tointa. Me tarvitsemme alustavia toimia näille, näille uusille prioriteettiaineille ja meidän täytyy myös pohtia näiden farmaseuttisten aineiden riskejä. Meidän, meidän täytyy myös pohtia sitä, kuinka voisimme saada estovia suuntaviivoja. Ja kolmas on se, että mitä tulee täytäntöönpano säädöksiin. Meillä on tiettyjä vaatimuksia niiden suhteen. Me tulemme myös kirjallisesti esittämään nämä vaatimuksemme. Komissio kuitenkin lähtee siitä, että neuvotteluiden tulokset ovat askel oikeaan suuntaan, ja totta kai me voimme hyväksyä tämän kompromissitekstin, joten arvon herra Zeber, arvon MEPit, haluan kiittää vielä teitä kertaalleen. Kiitokset, hyvä komissioisen Potocnik, ja seuraavaksi ryhmien nimissä puheenvuorot. Ensin antaisi puheenvuoron kollega Krista Klassille EPPn nimissä. Ole hyvä. Kaksi minuuttia. Presidentin, herr Kiitoksia puhemies, komissaari Potocnik, hyvät kollegat. No, vesi on meille kaikille tärkeä asia. Ainoastaan euro ei ollut asia, joka yhdistäisi eurooppalaisia, vaan se oli vesi. Vesi on tärkeä elämälle. Se koskettaa miljoonia eurooppalaisia ja haluamme terveellistä ja puhdasta vettä kaikille. Meillä on vettä käsitelty monissa direktiiveissä ja asetuksissa, ja se on kirjattu suoraan lakiin. Ja me tiedämme, että ainoastaan kun me huolemmehdimme kunnolla vesien puhdistuksesta, meidän täytyy muistaa, että kun vesi pilaantuu, sitä on enää hyvin vaikea puhdistaa. Nyt puhutaan prioriteettiaineista, ja kun meidän on ollut kolme kolmikantaneuvottelua, niin on hyvä, että esittelijä Zeber – on parlamentin kannalta vetänyt neuvotteluita hyvin. Meidän täytyy kehittää uutta teknologiaa, analyysejä ja meidän täytyy aina mukauttaa tämän takia sääntöjä. Aina on uusia huolenaiheita, uusia ongelmia, jotka johtuvat ihmisen toiminnan ja ympäristön muuttumisesta ja ne täytyy ottaa vakavasti. Tämä seurantalista on hyvin tärkeä näiden aineiden osalta. Ja tällä tavalla potentiaalisesti vaarallisia aineita voidaan tarkistaa ja seurata. Ja on hyvä, että farmaseuttisesti merkittävät aineet on otettu tälle tarkkailulistalle. Tällä tarkkailulistalla tätä tarkkailulistaa pitää kuitenkin myös tarkkailla, sitä pitää aina päivittää. Ja sitten aineita pitää siirtää prioriteettilistaan tai sitten ne pitää poistaa tästä luettelosta. Ainoastaan tällä tavalla voimme seurata kehitystä suoraan ja tällä tavalla sitä voidaan myöskin muuttaa. Tämä kompromissi on hyvä askel siihen suuntaan, että vedestä saadaan turvallisempaa ja näin ollen myöskin ihmisen terveyden kannalta tilanne on parempi. Kiitokset teille, Rova Glass. Ja seuraavaksi ST-ryhmän nimissä kaksi minuuttia edustaja Arsenis. Arvoisa Adelfi. Kiitoksia hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Me olemme tämän direktiivin puitteissa pyytäneet, että toimittaisiin niin, että nämä farmaseuttiset aineet otettaisiin mukaan tähän valvontalistalle. Näin eurooppalaiset tietäisivät tiettyjen lääkeaineiden keskittymisestä veteen ja komissio voi keskustella asiasta Ja nyt on pyydetty, että näitä, että näitä lääkeaineiden lisäämismenettelyä muutettaisiin niin, että voitaisiin ottaa nämä farmaseuttiset aineet mukaan tähän listalle. Meillä täytyy olla tiukempia kriteerejä näiden vahingollisten aineiden osalta. On todella harmillista, kun ei käytetä, ei hyödynnetä tätä mahdollisuutta, joka meille tarjoutuu. Kun ajatellaan tässä nyt näitä aikatauluja ja sitä, että siirretään tätä vain eteenpäin, Euroopassa yhä enemmän kiinnitetään huomiota veden laatuun. Minä olen toimittanut teille ammattiyhdistysliikkeen kirjeen, jossa vaaditaan toimia Tessalonikin veden, vesilaitoksen yksityistämisen vastustamiseksi. Meidän täytyy pystyä toimimaan toisella tavalla. Siis on todella häpeällistä tuhota vääränlaisen politiikan kautta luonnonpuisto. Girling. Kiitoksia. Hyvänlaatuinen vesi on prioriteetti meille kaikille, mutta meidän täytyy olla realistisia sen suhteen, mitä voimme saavuttaa ja missä ajassa. Minä olen aina vastustanut sitä, että komissio sisällytti nämä kolme farmaseuttista ainetta. Mielestäni se aiheuttaisi liian suuret jäteveden puhdistuskustannukset. 35 miljardia euroa olivat kustannukset UK, yksin UKssa. Ja olen eri mieltä komissaarin kanssa, kun hän sanoo, että meille esitettiin kiistatonta tieteellistä näyttöä ja että haitat olivat ö, peruuttamattomia. Ö, olen sitä mieltä, että nyt kun on kriisi, niin korkeat vesilaskut ovat asia, jota ei voida hyväksyä. Tässä ehdotuksessa on myös johdonmukaisuuden puutetta toisaalta vesiputidirektiivin ja toisaalta muiden EU-lakien välillä. Olen kuitenkin iloinen voidessani sanoa, että näistä avainkysymyksistä saimme aikaan kuitenkin trilogissa hyvän kompromissin. Saimme myös hyvä, hyväksyttävän sopimuksen muista asioista, muun muassa tästä valvontaluettelosta. Eli voin äänestää tämän mietinnön puolesta. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Estrella. Kiitoksia, hyvä puhemies. Saastunut vesi on vakava riski koko vesi maailmalle ja se heikentää myös juomaveden laatua ja se on yksi suurimmista ympäristöongelma huolista. Tavoitteena on saavuttaa saavuttaa hyvä kemiallinen ja laadullinen, laadullinen taso eurooppalaisissa vesimassoissa 2015 mennessä. Ja meidän täytyy luoda strategia, jolla taistellaan saastumista vastaan. Ö, vaarallisten aineiden luettelon uudelleen tarkastelu mahdollistaa sen, että voidaan identifioida uusia vaarallisia, ympäristökannalta vaarallisia ö, aineita. Nämä kolme ainetta, ne eivät ole prioriteettilistalla, mutta ne ovat tarkkailulistalla. On erittäin tärkeää ö, valvoa farmaseuttisten aineiden ö, läsnäoloa vesimassoissa, koska nämä farmaseuttiset aineet ovat vaarallisia terveydelle. On myönteistä nähdä, että tarkkailulistalle on tullut enemmän aineita meidän täytyy ottaa huomioon myös muut tärkeät lait, esimerkiksi REACH ja muut lait, jotka, joilla on merkitystä tässä. Kiitoksia. Seuraavaksi siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä edustaja Tapasti. Potosnik Bistosur, Richard Zeber, Kivalo, kiváló jelentése a víz... Kiitoksia Esittelijä Zeber on laatinut erittäin tärkeän meidän liittyvän mietinnön. Se on tärkeä myöskin Unkarille, eli meillä pitää olla EUn tasoista sääntelyä, koska kaikki Unkarin joet tulevat alueellemme jostain muualta. Eli meillä pitää olla eurooppalaiset puitteet vedensuojelun osalta. Vuodesta 2000 meillä oli syöniidi onnettomuus Tisa-joissa ja meidän täytyy tietysti parantaa nyt veden laatua ja sitä on saatu parannettua, kun liityimme Euroopan unioniin, mutta edelleen on alueita Etelä-Unkarissa, esimerkiksi nitraattilukemat ovat siellä edelleen liian korkeita. On hyvin tärkeää, että voimme parantaa kaikkien eurooppalaisten terveydentilaa. Kiitos edustaja Ferreira. Kiitos puhemies. Vesi on julkinen hyödyke ja sen säilyttämiseksi täytyy täyttää tärkeät kriteerit, jotta voidaan suojella ympäristöä ja kansanterveyttä. Mutta tämä vaatii vielä enemmän. Tässä vaaditaan vesipalveluita, julkisia laitoksia, julkisia tutkimus- ja kehityslaitoksia ja erityis tieteellistä tutkimusta sekä sellaisia suojelutoimia, joita voidaan suojella vettä strategisena julkisena hyödykkeenä. Monissa maissa nämä asiat on, on nyt ö, vaarannettu. Esimerkiksi Portugalissa komissiokin jo ö, myönsi, ö, että vesihuollon yksityistäminen on vaarallista. Tällä No, tällaisella heikennetään huomattavasti veden laadun valvontaa ja sen hyvän laadun säilyttämistoimia. Tämä on täysin kaiken sen vastaista, mitä on puhuttu, kun on perusteltu tätä, tästä lainsäädännöstä. Eritoten kun otetaan huomioon lainsäädännön vesittymistä tässä neuvotteluissa neuvoston ja parlamentin välillä. Komission jäsen Potosnik seuraavaksi. Kiitoksia, puhemies. Kuten Zeber, Zeber tietää, niin neuvottelut eivät olleet helppoa. Tarvittiin kymmenen neuvoston työryhmän kokousta, seitsemän koreperia, kolme trilogiaa, teknistä trilogiaa ennen kuin saatiin tämän ensimmäisen käsittelyn yhteisymmärrys. Joten te olette tehneet erittäin hyvää työtä. Olette mahdollistaneet tämän ilman parlamentin apua rehellisesti sanottuna, niin tätä sopimusta ei olisi saatu tai se ei olisi niin hyvä kuin se on. Ja viittaan erityisesti näihin kolmeen farmaseuttiseen aineeseen. Sitten viitaten kustannuksiin. Tehän tiedätte, että aina ennen kuin ehdotamme jotain, niin teemme vaikutusarvion, vaikutusanalyysin. No, mikään ei ole ilmaista, mutta meidän täytyy aina kysyä, kuinka paljon korjaaminen maksaa ja toisaalta kuinka paljon maksaa, jos emme korjaa ongelmia. Ja mehän tulemme tekemään tarkastuksen 50 vuoden aikana ja voin taata sen, että vaikutusarviomme osoittaa sen, että jos kustannukset toimimattomuudesta ovat korkeammat kuin toimimisesta, niin toki me toimimme. Ja me yleensä pyrimme aina jollain tavalla tasapainottamaan kustannukset. Kaikki täytyy tehdä niin, että ihmisten ja ympäristön terveys paranee, mutta kaikki täytyy toteuttaa myös kustannustehokkaalla tavalla. Mitä tulee tieteelliseen näyttöön. Kaikki ehdotuksemme ovat tieteellisesti perusteltuja. Me olemme käyneet läpi koko joukon erilaisia ehdotuksia, jos oikein muistan niin luettelo oli pitkä. No, tiedehän menee aina eteenpäin. Mitä tahansa uutta näyttöä tai tietoa tulevaisuudessa saadaan, niin toki otamme sen huomioon. Tulipa se sitten sidosryhmiltä tai liike-elämän alalta tai akateemisesta yhteisöstä, tiedeyhteisöstä, niin otamme kaiken huomioon, koska tämä on vakava asia, emmekä muuten voi toimia. Tärkeää tällä hetkellä on se, että toteutamme ehdotuksemme. Teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, mahdollisimman tiivistä yhteistyötä, ja näin komissio aikookin tehdä. Ja haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että tuette ehdotustamme ja tätä esittelijän ehdotusta. Kiitos. Kiitoksia hyvä komission jäsen ja seuraavaksi vielä esittelijä herra Seber. Olkaa hyvä. Äh, äh, Kiitoksia puhemies. Tämä oli mahdollista vain siksi, että me kaikki olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä, mutta puhun nyt siitä, mistä komissio se puhui, eli täytäntöönpano. Ehdotus on tietysti yhtä hyvä kuin täytäntöönpano, ja erityisesti vesialalla se on erityinen ongelma, koska siihen liittyy huomattavia kustannuksia. Mutta jos ajatellaan nyt näitä kustannuksia, niin täytyy katsoa myöskin hyötyjä. Kun katsotaan, miten se vaikuttaa terveyteen, on tietysti selvää, että mitä puhtaampaa vettä on, niin sitä parempi on myöskin terveydentila. Ja jos ajatellaan sitten, kuinka paljon veden puhdistamiseen menee kuluja, niin se olisi paljon kalliimpaa. No sitten farmaseuttiset aineet ja niiden mukaanotto tälle listalle. Se on suomattavaa askel oikeaan suuntaan ja tietysti meidän täytyy vielä kerätä lisää tietoja. Eikä voi sanoa, että vesipolitiikan kautta kielletään jotain lääkkeitä. Me haluamme, että nämä luvat myöntävä viranomainen ja muut tahot järjestävät järjestelmän ja kantavat vastuunsa siitä, että nämä lääkejäämät eivät päädy vesiin. Se vaikuttaa ihmisten ja myös, tämä koskee ihmisten lääkkeitä ja myöskin eläinlääkkeitä. No tämä nyt ei suoraan liity tähän, mutta minulla olisi komission jäsenelle pieni toive. Eli toivoisin, että komission kollegio noudattaa Varnierin ehdotusta ja se, että vesi otettaisiin käyttöoikeusdirektiivistä pois. Vesi on hyvin erityinen hyödyke, siihen liittyy tunteita, ja poliittisesti olisi siksi parempi, että tämä osio otetaan pois direktiivistä. Emme halua luoda mitään omaa maailmaa, missä on erityisiä avoimuussääntöjä. No, eli tässä vaiheessa olisi parempi, jos tämä jäisi pois, ja olisi hyvä, jos komission kollegio noudattaisi tätä järkevää ehdotusta. Kiitos. Kiitokset herra Seber. Hyvät naiset ja herrat, keskustelu tästä aiheesta on päättynyt. Äänestys järjestetään huomenna kello 12. Seuraavana kohtana esiintyslistallamme ovat minuutin pu-